tekee konkreettisia ehdotuksia, jotka sitten saavat jatkotoimia Tonavan strategian alaisuudessa komission toimesta. Kiitos komission jäsen. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Ja sitten illan viimeinen mietintö rouva Kratsa Tsagaropuluun mietintö EUn aluepolitiikan panos rahoitus- ja talouskriisin torjuntaan erityisesti tavoitteen kaksi huomioon ottaen. Esittelyä on puheenvuoro neljä minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen kollegat. Mietinnön tavoitteena on painottaa aluepolitiikkaa politiikan merkitystä ja siitä, miten se voi vaikuttaa taloustoipumiseen. Me haluamme painottaa sitä tosiasiaa, että aluepolitiikka on tärkein investoinnin kohde, kun puhutaan kasvusta. Tämä ei ole ainoastaan väline, jota voidaan käyttää ikään kuin tulipalon sammuttamiseen, vaan niitä voidaan sopeuttaa, että saadaan aikaiseksi talouskasvua ja että sisämarkkinat saadaan toimimaan. Tässä keskitytään tavoite kaksi alueisiin. Vuodesta 2000 lähtien tavoite kaksi alueella on ollut korkeita BKT-lukuja ja siellä on ollut myös suhteellisen hyvä tilanne, kun puhutaan muun muassa kilpailukyvystä ja innovaatiosta. Vuoden 2006 uudistusten jälkeen siellä ollaan keskitytty kilpailukykyyn ja työpaikkojen luomiseen. 168 alueet, 168 alueella 19 jäsenvaltiossa ja puhutaan 314 000 miljoonasta asukkaasta. Ja päätöslauselmasta käy ilma, että me haluamme tukea alueellista ulottuvuutta Eurooppa 2020 strategiassa. Tämä on prioriteetti, joka ei tue ainoastaan alue, tue alueellista kohesiota, vaan se edistää myös kilpailukykyä. Komission pitäisi olla joustavampi, kun puhutaan määrärahoista. 117 hankkeesta 13 on muutettu, ne on muutettu, jotta näitä hankkeita voidaan sopeuttaa budjettiongelmiin tai muihin ongelmiin kyseisessä maassa. Joten minä haluaisin, että komissio tukisi näitä pyrkimyksiä, jotta joust vaikuttavuudella saataisiin mahdollisimman hyvä tulos aikaiseksi. Me tuemme neuvoston päätöstä lisätä ennakkomaksuja, joiden BKT on laskenut enemmän kuin 10 prosenttia tai joilla on, jotka on saanut budjettivaet tukea kansainväliseltä valuuttarahastolta meidän täytyy saada aikaiseksi joustavia päätöksiä, kun puhumme M plus 2 ja M plus 3 säännöistä. Eli ne, jotka ovat vaikeuksissa, eivät menettäisi rahoja, jotka he voivat saada Euroopan unionilta. Kohesia mietinnössä ei kuitenkaan ole otettu esille riittävästi tietoja. Me haluaisimme, että komissio tekisi tutkimuksen, jotta me saisimme kaikki tarvittavat tiedot niin, että me voimme taata sen, että me voimme sopeuttaa olemassa olevia välineitä. Tätä kautta me voisimme sitten myös valmistella rahoitusnäkymiä, jotka perustuvat todellisiin tarpeisiin. Yksi kohta mietinnössä on, että kun puhutaan erityisyyttä tilanteesta, kuten esimerkiksi nyt tämän hetken talouskriisi, niin on vielä tärkeämpää, että me käytämme N plus kaksi sääntöä ja otamme myös kohesiopolitiikan tavoitteet huomioon ja otamme myös syklisen luonteen ja sen, miten se vaikuttaa julkiseen sektoriin muun muassa. Ja myös muun muassa Jasper-instrumentti tai aloite täytyisi ottaa esille. Kreikassa on myös ryhdytty toimiin. Meidän täytyy todellakin sopeuttaa välineitä, jotta me voimme tehdä kaikkemme aluepolitiikan suhteen. Kiitos. Kiitos herra Kelly. Yksi minuutti. Uh, Tuen täysin esittelijän ehdotuksia omasta kokemuksestani, omasta kotimaastani ja pari viikkoa sitten Mannheimissa näin, minkälaisia saavutuksia on saatu tavoite kaksi alueella. Jos tätä rahoitusta ei olisi, haitat olisivat valtavat. Oma alueeni on voinut hyötyä Euroopan unionin tuesta turistina Mannheimissa havaitsin sen, kuinka paljon arvostetaan tätä rahoitusta ja toisaalta sen vaikutuksesta. Toisaalta meillä on innovaattoreita ja toisaalta taas imitoijia. Hyvin harvat pystyvät innovoimaan, monet puolestaan pystyvät kyllä imitoimaan. Olen havainnut Mannheimissa tämän esimerkiksi Business Park-ajatuksena – ja toki sitten nimitoinnin kautta monet muut alueet voivat hyötyä. BKT ei voi olla ainut väline, ainut vertailukohta, jolla vertaillaan ja arvioidaan alueita. Edustaja Luhan. Eh, Kiitoksia, herra puhemies. Onnittelen esittelijää merkittävästä panoksesta aluepolitiikan merkitys silloin, kun taistellaan taloudellista kriisiä vastaan, on kiistaton alueiden eh, kehitys ja kohesion lisääntyminen ovat keskeisiä tekijöitä 2020 strategiassa kun puhutaan tämänhetkisestä kriisistä, meidän on yksinkertaistettava toimenpiteitä, jotta voimme käyttää kohesio- ja rakennerahaston varoja. Meidän täytyy vähentää kuluja, jotta me voisimme olla tehokkaampia silloin, kun me pyrimme tavoitteisiin sosiaalisen eh, kohesion osalta työllisyyden osalta. Työllisyys on takeena eh, sille, että sosiaalista koheesiota voidaan ylläpitää. Sen tulee olla Euroopan unionin prioriteetti. Talouskasvun täytyy olla älykästä. Edustaja Kaltenbach. Kiitos puhemies. Kiitos, että saan puheenvuoron näin myöhään vielä. Kohoisiopolitiikalla ei varmasti ole koskaan ollut niin suurta merkitystä kuin nyt kriisin aikoina. Työpaikat, investoinnit keskittyvät tiettyihin jäsenvaltioihin ja nyt ennen kaikkea täytyisi käyttää kohesiopolitiikkaa ja investoida alueisiin. Me tarvitsemme tätä, me tarvitsemme jokaisen euron. Ja Menneisyydessä olemme onnistuneet siinä, että kun maksamme kaksi euroa, niin olemme saaneet kolme euroa takaisin EUlta. Meidän täytyy pystyä suunnittelemaan, mutta nyt tällaisissa tilanteissa täytyy pystyä toimimaan myös joustavasti ja siksi mielestäni tämä mietintö on niin tärkeä, koska tässä juuri vaaditaan tätä joustavuutta. Kiitos. Edustaja Sikierski. Podstawowym celem Unii jest Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Yksi Euroopan unionin tavoitteista tällä hetkellä on taistella rahoitus- ja talouskriisiä vastaan meidän on taisteltava niitä ongelmia vastaan, jotka tästä kriisistä ovat aiheutuneet. Eh, ongelmat näyttäytyvät muun muassa työttömyytenä. Meidän täytyy paikallisella kansallisella tasolla pyrkiä edistämään taloudellista kasvua, innovointia, on pyrittävä luomaan uusia työpaikkoja ja tähän pyritään myös kohesiopolitiikan keinoin. Meidän on täytäntöönpantava kaikki hankkeet kohesiopolitiikan alalla ja on myös joustavoitettava niitä. Meidän on investoitava rahaa hyvin järkevällä tavalla on myös toimittava niin, että unionia voidaan syventää integraatiossa. Meidän on oltava solidaarisia ja on toimittava niin, että sisämarkkinat todella toimivat niin kuin niiden kuuluu. Me emme voi huolehtia pelkästään omasta selustamme, vaan on huomioitava myös toinen toisemme. On käytettävä asianmukaisia mekanismeja niin, että kriisi ei pääse, toistumaan. Kirja Basescu. Viimeinen puhuja, edustaja Pazescu. Puhemies, ensin haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Jäsenvaltioiden hallitukset toimeenpanevat tiukkoja toimia talouden suhteen. Me uskomme, että meidän täytyy investoida myös. Kohesiopolitiikan toinen tavoite on äärimmäisen tärkeä, jotta pystymme lisäämään kilpailukykyä Euroopan alueella. Tätä kautta me voimme kasvattaa työllisyyttä. Euroopan unionin alueet ovat tämän politiikan tärkeitä tavoitteita. Jotta pääsemme ulos kriisistä, niin meidän täytyy päästä kiinni määrärahoihin on puhuttu siitä, että tulisi saada aikaiseksi hankkeita, joihin saadaan määrärahoja EU-ta. Kiitos. Ja sitten lopuksi komission jäsen Sefkovic, olkaa hyvä. Puhemies, kiitos esittelijälle, varapuhemiehelle hyvin tärkeästä aiheesta tehdystä mietinnöstä ja kiitos myös Euroopan parlamentille siitä, että se on niin kiinnostunut niistä seurantatoimista, joihin olemme ryhtyneet. Kohesiopolitiikka on politiikkaa, jolla pyritään vähentämään taloudellisia e, erovaisuuksia ja tukemaan alueita, jotka ovat rakenteellisen muutoksen kourissa. 347 miljardia kaudella 2007-2013 tähän käytetään Siihen, siinä on myös yli 228 miljoonaa korvamerkitty Lissabonin mukana tuomiin velvoitteisiin. Jäsenvaltioissa ja alueilla tehdään myös valtava määrä julkisia investointeja. Tämä tarjoaa unionille mahdollisuudet vaikuttaa reaalitalouteen. Se, syy, miksi tämä hanke on mukana äh, Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa, käy ilmi tästä. Tarkoitus on taistella kriisin negatiivisia vaikutuksia vastaan. Ja tästä syystä komissio onkin ehdottanut lainsäädäntömuutoksia ja täsmäsäätelymuutoksia. Tavoitteena on nopeuttaa jo sovittujen hankkeiden rahoitusta tämän varanhoitokauden aikana. Olemme toteuttaneet tämän niin, että olemme lisänneet EUn ennakkorahoitusta ja helpottamalla ennakkotarkistuksia. Meillä on suosituksia jäsenvaltioille, komission tiedon annot hyväksyttiin joulukuussa 2008. Tämä lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin viiden kuukauden aikana ja nyt se on täysin yhteen sopiva niiden kiireellisten tarpeiden kanssa, joihin meidän on vastattava kriisin olosuhteissa. Menestys siitä, että olemme tehneet hedelmällistä yhteistyötä eh, toimielinten välillä on tätä kautta osoittanut hedelmänsä. Euroopan parlamentti on ollut keskeinen toimija tässä yhteistyössä. Kokonaisuutena nämä toimet ovat olleet myönteinen liike niin, että olemme saaneet aikaiseksi kulutuksen kasvua. Toimet olivat joustavia niin, että jäsenvaltiot voivat valita ja täytäntöönpanna niitä, jotka vastaavat parhaiten niiden alueellisia ja paikallisia ympäristötarpeita. Mehän tiedämme, että meillä ei ole mitään eh, yhden vaihtoehdon mallia. kohesiopolitiikassa täytäntöönpanotoimet eh, on toteutettava niin, että yksinkertaistamme mahdollisimman paljon eh, hankkeiden hallinnointia. Hankkeilla ei pelkästään taistella kriisin seurauksia vastaan, vaan niillä on oltava myös pysyvä rooli kriisin jälkeisenä aikana. Komissio esittää täytäntöönpanotuloksista kertomuksen elvytyssuunnitelman puitteissa käsitellen EUn koheesiopolitiikkaa. Komissio on tehnyt sitoumuksen Euroopan parlamentille esittää tämä kertomus vuoden jälkipuoliskolla. Kiitos puhemies. Paljon kiitoksia varapuheenjohtaja. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Istunto jatkuu huomenna kello 9-13, kello 15- 19 ja sitten yhdeksästä puolen yöhön. Esityslista on julkaistu ja se on myös parlamentin kotisivuilla.